polttoaineiden laatua koskevan direktiivin täytöönpano. Ja uudemman kerran komission jäsen Moida saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mrs. President, honorable members, Commissioner Cañete. Arvoisa puhemies, hyvät komission parlamentin jäsenet, komissaari on pahoillaan siitä, että voi osallistua tänään. Raportointi velvollisuudet ja muut, jotka liittyvät tähän polttoaineen laatudirektiiviin, tarkoittavat sitä, että jäsenvaltioiden täytyisi nyt vihdoinkin täytäntöön panna 2020 ilmasto- ja energiapakettia. Meidän täytyy toimia siten, että kasvihuonekaasu vähenemään on 6 prosenttia 2020 vuoteen mennessä polttoaineiden osalta. Neuvosto on hyväksynyt määräenemmistöllä komission ehdotuksen, mutta olen kuitenkin ymmärtänyt, että parlamentin jäsenet olivat sitä mieltä, että ei ehdotus ollut riittävän kunnianhimoinen niin, että tässä ei huomioida tarpeeksi epätavallisia energialähteitä, kuten hiekkaöljy ja muut. Seitsemän artiklan A-kohta tässä direktiivissä säätää, että että tieliikenne polttoaineiden osalta nimenomaan pitää päästöjä vähentää. Me emme halua mitään tiettyä tavoitetta, vaan me haluamme varmistaa vain sen, että tiettyjä toimenpiteitä toteutetaan, jotta saadaan aikaiseksi tämä 6 prosentin tavoite 2020 vuoteen mennessä. Komissio on vakuuttunut siitä, että polttoaineen direktiivi ja eh, kasvihuonekaasupäästö päästövähennystavoitteet voidaan tämän ehdotuksen avulla äh, saavuttaa. Kyse on todellakin tasapainoisesta kompromissista, jonka neuvostokin on hyväksynyt ja tällä tavalla voidaan ottaa huomioon sekä sidosryhmien huolet että äh, saavuttaa nämä asetetut tavoitteet. Seitsemän artiklan A kohdassa huomioidaan myöskin parempaa sääntelyä koskeva tavoite vuodesta 2020 eteenpäin. Ja nyt halutaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentää tieliikenteen polttoaineiden osalta vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kaikki sidosryhmät sekä Euroopan parlamentti kehotetaan, otetaan mukaan ja niitä kehotetaan esittämään kantansa vuoden 2015 aikana. Kiitos puhemies ja hyvät jäsenet. Now for three. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gyrk kolme minuuttia. Kiitos puhemies arvoisa komission ja sen hyvät edustajatoverit. Euroopan unionin toiminta ilmastotoimista vastaan, siihen on hyvin tärkeää se, että pyritään myöskin vähentämään kasvihuonekaasujen päästöä polttoaineissa. Ja tässä Euroopan unioni on kansainvälisellä tasolla uraa uurtava tekijä. Samaan aikaan näiden tavoitteiden toteutumiseksi on otettava huomioon myöskin teollisuuden edut – on saatava sellaisia säädöksiä, jotka tekevät mahdollisesti sen, että taloutta koskettaa mahdollisimman vähäinen byrokraattinen ra- rasitus. Me olemme yhdessä vastuussa ympäristön suojelusta ja myöskin maanosan kilpailukyvystä sekä työpaikkojen säilyttämisestä. Minusta komission esityksessä nämä ehdotukset on asianmukaisesti otettu huomioon. Haluaisin kiinnittää niiden edustajatoverien huomion, jotka haluavat toimia komission esitystä vastaan että tämä merkitsee sitä, että vaarannetaan viiden vuoden työn tulos. Siksi tämä kompromissiehdotus ei tietenkään ole täydellinen, mutta pitkien sovittelun jälkeen on saatu aikaan tuloksia, joka johtaa kuitenkin siihen, että saadaan päästöjä vähennettyä. Se, että liikenteen harjoittajien käyttämien polttoaineiden kasvihuonekaasujen määrä alensi on hyvä asia, mutta toteuttaminen ei välttämättä tunnu realistiselta. On valvottava sitä, että jäsenvaltiot antavat EUn käyttöön uskottavia tietoja. Tarvitaan myöskin todistukset siitä, että ei kuitenkaan todistuksia, jotka eivät kuitenkaan merkitä sitä, että syntyy liian raskaita byrokraattisia rasituksia teollisuudelle. Mutta on tärkeää on katsoa, että on myöskin äh, otettava huomioon, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Kanadan tervahiekkaan. Äh, tämä voisi olla hyvä ratkaisu asioiden suuntaamisen oikeaan suuntaan. Hyvät edustajatoverit, tämän osalta ehdottaisin kuitenkin, että me hyväksyisimme komission ehdotuksen, koska tämän palauttamisen tapauksessa vaarantuu myöskin tämän 6 prosentin päästöjen vähentämisen tavoitteen toteutuminen. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Grote, kaksi minuuttia. Niin paljon kiitoksia. Mielenkiintoinen keskustelu käytiin ympäristövaliokunnassa tästä samaisesta aiheesta. Sanottiin, että meillä olisi nyt realistisia lukuja pöydällä. Jos vuodesta 11 14, vuoteen 14 mennessä arvoja halutaan laskea 40 prosentilla, niin pitää kyllä pohtia, että miten tämä on mahdollista. Onko kyse ympäristöpoliittisista uusista seikoista? No eipä taida olla. Minä uskon, että tämä liittyy neuvotteluihin vapaakauppasopimuksesta ja haluan nyt varoittavalla tavalla sanoa, että jos jatkossa jatketaan tällä tiellä, eli että jos lainsäädäntöpaketit paketit vesitetään komitologiaa menettelyn kautta, niin silloin voin sanoa vain, että aamen, sillä me kyllä joudumme naurun alaiseksi kansainvälisillä näyttämöillä. Eli meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme, jotta kompromissi saadaan aikaiseksi, eli komissio antaisi tänään julkilausuma. On tietenkin hienoa, että komissio on paikalla, mutta kyllä totta puhuen odotin, että täällä olisi joku muu ollut paikalla, kaksikin vaihtoehtoa olisi ollut tarjolla. No hyvä, että te olette paikalla. Olisin ollut tyytyväinen, jos komissio oli esittänyt tar- ta- selkeällä tavalla, miten me pääsemme tästä pattitilanteesta ulos nyt me voimme vain puoltaa tai vastustaa tätä ja nyt olemme kyllä lähinnä vastustamassa tätä. Minun mielestäni tämä ratkaisumalli tarjoaa kyllä meidän kumppaneillemme vetomahdollisuuden. mahdollisuuden Lobbailun kautta ilmeisesti kaikki onnistuu. Poliittisesti sanotaan ei, ympäristö, ilmasto, poliittisesti pitää aina olla vastustajan puolella, mutta eihän tämä käy. Ei näin parlamenttia voida kohdella. Tämä on aivan hävytöntä. Tällä tavalla näitä lukuja vain mulkataan. Kyllä tämä on uskomatonta, mitä on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä on aivan hävytöntä. Kiitoksia. Thank you. Thank you, Mr. Goethe. Paljon kiitoksia, edustaja Goethe. Seuraavana edustaja Görling, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Herra Gröte sanoi, että emme voi sanoa muuta kuin ei. No tämä polttoainedirektiivi prosessi on mennyt ihan Lissabonin sopimuksen mukaan. Näinhän on tehty. Vastustus pitää myös perustella. Ei riitä, että sanoo vain kyllä tai ei. Ja tämä pitää perustella kolmella tavalla. Ensinnäkin se, että tämä on vastoin perusasetuksen tavoitetta. Tässä halutaan huomioida polttoaineiden elinkaaren mukaiset kaasupäästöt. Ja monet jäsenet varmaan haluaisi, että kohdassa kolme esitetyt asiat eivät, niitä ei voida osoittaa. Tärkeimpien toimittajien pitäisi ottaa huomioon muun muassa raakaöljyn sisältö. Ja tämä on hyvä, kun ajatellaan avoimuutta, jota aikaisemmin ei ehkä EU-ssa niinkään ole ollut. Raakaöljyn tyyppi ja hiilidioksidiintensiteetti tulevaisuuden kannalta on huomioitava. Lisäksi polttoainedirektiivissä ei ollut mukana siis tuossa ilmastokehyksessä vuodelle 2020 ja se saattaisi hieman tämän uskottavuutta heikentää. Lisäksi säädös on ollut myöhässä, jäänyt polkemaan paikoilleen toimielimissä kuudeksi vuodeksi. Parempi kompromissi Tässähän tosi kompromissia haetaan, mutta varmaankin parempi olisi se, että parlamentti menisi eteenpäin tässä hengessä, joka komission ehdotuksessa esittelee niin, että saamme jotakin aikaiseksi, eikä vain jäädä tällaiseen toimielinten väliseen umpikujaan. Speaker. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Gerbrandi, kaksi minuuttia. Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Viikonloppuna kävi, tai tulin takaisin ilmastohuippukokouksesta Limasta ja olin kyllä otettu tästä laaja-alaisesta päättäväisyydestä taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta Limassa kävi myöskin selkeästi ilmi, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan on vielä aika lailla vaikeaa. Hiilidioksidikaasupäästöt kasvavat kasvamistaan vielä pitkän aikaa ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että politiikassa pyritään virittämään investointeja vähähiiliseen talouteen. Näin pääsemme myöskin tähän laatudirektiivikysymykseen. Anteeksi. Tästäpä syystä meidän täytyy katsoa eri lähteitä eri tavalla. Mitä tulee tämänhetkiseen äh, täytäntöönpanon toimenpiteeseen, niin se ei ole monimuotoinen. Olipa kyse sitten äh, tervahiekasta tai muista lähteistä, niin niitä käytetään tai kohdellaan tasa-arvoisemmin, mutta tämä ei ole kuitenkaan aivan sen mukainen, mitä polttoaineiden laatudirektiivissä vaaditaan, joten monen muutaman muun ryhmän kanssa olen tähän liittyen esittänyt tarkistukseni. Ja olen aika lailla pettunut tähän tämänpäiväiseen komission julkilausumaan. Olisin vaatinut tiukempaa sitoutumista laatudirektiiviin. Enkä millään voi hyväksyä tai ymmärtää sitä, että kun katsotaan mitä ehdotitte vuonna 2011, niin miten voitte puolustaa aivan ristiriitaista ehdotusta kun neuvosto hylkäsi ensimmäisen ehdotuksenne. En voi hyväksyä, miten voitte puoltaa molempia ratkaisumalleja. Meidän täytyy todellakin virittää investointeja, ja se onnistuu vain ja ainoastaan Silloin, jos rohkaisevia toimenpiteitä tarjoamme ja emme rohkaise toimijoita investoimaan väärille aloille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Lopes, puolitoista minuuttia. Hyvää iltaa. Kiitos. Haluaisin aloittaa kysymyksellä Miten on mahdollista, että neuvoston ehdotus tapahtuu saman aikaan, kun käydään neuvotteluja vapaakauppasopimusta Kanadan kanssa? Kysyn siksi, että tämä teksti vastaa täysin sitä, mitä öljylopi on vaatinut. Avataan asteittain portit öljylle, jota saadaan tervahiakasta Kanadassa. Tiedätte hyvin, että tämä polttoaine sisältää huomattavasti enemmän kasvihuonekaasuja kuin perinteinen jalostettu öljy Tämä tiedetään, komission raporteissa tämä on mainittu. Mutta kysyn pelkästään siitä, että puhuttaisiin näihin, tähän tuotiin, vaan tätä kautta pyritään myöskin lisäämään tämän tyyppisen myrkyllisen öljyn käyttöä. Vapakauppaneuvoston sopimukset Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa, niiden kautta pyritään lähentämään lakeja, jotka suojelevat Euroopan kansalaisia ympäristön väärinkäytöltä. Tämä on selkeä esimerkki siitä. Nämä askeleet taaksepäin vievät yhä syvemmäksi sitä epäjohdonmukaisuutta, jota on Euroopan unionin energiatehokkuuspolitiikassa. Jos näitä sovittaa oikein, silloin se hyöty, jota saadaan vaikuttaa myöskin tehokkuuteen. Se, mitä säästetään, sitä nyt tuhotaan samalla aikaan eh, kulutusta, joka ei ole kestävää ympäristöllisesti eikä sosiaalisesti. Joten ajatellaan näitä miksi kasan biopolttoaineita, niin niiden kautta on saatu aikaan tilanne, jossa on saatu aikaan huomattavaa <clears throat> epätasoainoa ekojärjestelmässä ja viety pois elintarviketuotantoa. Ja tämä johtanut ihmisten näkemään siitä, että nälkää, mikä palvelee sunkaan kestävää kehitystä. For me. Kiitoksia seuraavana edustaja Eichhout, neljä puoli minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Kaikki, jotka vastustivat tätä ehdotusta, eivät vastusta polttoaineiden laatudirektiiviä. Me puolustamme FQDtä. Me olemme sitä mieltä, että terio, teoreettisesti tämä voisi olla tehokas väline, mutta siinäpä se ongelma on piileekin, koska se on vain tero, teoreettinen mahdollisuus. Tämä komission ehdotus, se heikentää varsinaista ehdotusta, sen vaikuttavuutta. Ja kollega Görlingille toteaisin, että voitte vastustaa tätä vain ainoastaan juridisin perustein, mutta jos katsotte vaikutusanalyysiä tähän ehdotukseen liittyen, niin komissio oikeastaan vie yhden mahdollisuuden, jolla voitaisiin 6 prosentin vähennystavoitteeseen päästä. Tämän ehdotuksen avulla emme voi enää tehdä jakoa eri lähteiden välillä. Ja tämä olisi yksi kolmeista mahdollisuudesta vähentää päästöjä. Eli tämähän oikeastaan vie meiltä vaikuttavuuden, joka näissä välineissä piilee. Ja tätä me vastustamme. Ja mielenkiintoista on, että kun katsotte vaikutusanalyysiä, me puhumme paremmasta lainsäädännöstä, paremmasta säätelystä, sitä käsitellään myöskin huomio, huomenna. Ja jos katsotaan vaikutusanalyysiä, niin vuoden 2011 ehdotuksen pitäisi olla tehokkain. Näin siis vaikutusanalyysin mukaan, joten nyt kysyisinkin komissiolta, että miksi ette toimi oman analyysinne pohjalta ja vuoden 11 ehdotuksenne pohjalta. Maailma ei ole muuttunut, eli arvot ovat analyysinkin perusteella pysyneet samoina sitten vuoden 2011, joten nyt meidän täytyy vain arvella ja arvata, mitä tapahtui. Ja oikeastaan päädyn samaan päätelmään kuin kollegani Matias Kulte tulos liittyy kanadalaisten loppaukseen. Varmaankin teihin on oltu yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse ja teille on sanottu Kanadasta, että teidän pitäisi tukea tätä toimenpidettä, koska näin emme voi enää näitä lähteitä erotella toisistaan ja näinpä öljyhiekkaa voidaan käyttää mielimäärin hyväksi. Ja tässäpä se suurin ongelma piilee. Me oikeastaan puolustamme Kanadan lobbareita ja kanadalaiset kuuntelet kuuntelette varmaan meitä. Me emme vastusta teitä, mutta me vain haluamme eriytetyn ratkaisumallin. Jos kanadalaiset voivat osoittaa, että he voivat tarjota puhtaamman, jopa perinteisen raakaöljyyn verrattuna puhtaamman lähteen, niin mikä ettei. Mutta se edellyttää eriytettyä lähestymistapaa. Eli tämä tarkoittaa parempi sääntely, mutta sitä ei huomioida ehdotuksessa. Eli tässä kyllä vastustetaan laatudirektiivin perusajatusta. Ja mitä tulee kollega Gerbrandin kommenttiin, niin totesin siihen liittyen, että minä toivoin, että komissio olisi ymmärtänyt viestin. Eli komissio tajuaisi, että laatudirektiivi ja tämä metodologia ovat tärkeitä välineitä ja niitä tulisi vaalia. Mutta Komissio ilmoitti vain, että me tarkastelemme tilannetta, järjestämme kongressin ja sillä selvä. Mutta Sori vaan, me kaipaamme enemmän infoa. Miten komissio aikoo varmistaa, että vuoden 2020 jälkeen pöydällä on ehdotus, joka huomioi tämän eriytetyn lähestymistavan, eli että hyviä lähteitä tuetaan ja huonoja rangaistaan. Sitä me kaipaamme. EPPn edustaja sanoi, että tässä on menossa hukkaan viiden vuoden työ. Ei, vaan tämä komission ehdotus sen aikaan saa. Komissio virallisesti sanoo, että metodologiasta luovutaan vuonna 2020 ja nyt pöydällä on vain tyhjä arkkipaperia Jos metodologiasta olette huolissanne, niin silloin meidän tulisi taistella vuoden 11 ehdotuksen puolesta. Silloin tehtiin eri, eritetty lähestymistapa energialähteiden välillä. Mutta kaikki tulisivat myöskin näkemään, että huono teknologia ei saa enää tukea. Tästä syystä me vastustamme komission ehdotusta ja tämä viesti vaan kristillisdemokraateille. Valitettavasti komissio ei anna meille muuta mahdollisuutta kuin äänestää tätä ehdotustanne vastaan, vaikka se kipeää tekeekin. Kiitoksia. Well, thank you. The next... Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Pericini puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. No, minä tuen sitä, mitä Eichhout sanoi, mutta lisään muutaman teknisen asian tähän. Kaikki polttoaineet eivät vain saastuta ympäristöä ja aiheuta terveydelle uhkaa. Ne ovat vieläkin pahempia. Ja nämä tervahiekka- tai öljyhiekka tuotannot Kanadassa ovat todella saastuttavia. Ne, niistä lähtee tällaisia voi olla orgaanisia yhdisteitä, jotka leijäilevät ilmassa ja ovat sitä kautta vaarallisia ja todella aiheuttavat äh, voimakkaasti syöpää. syöpää. Siksi tähän täytyy puuttua. Tällaisilla alueilla ihmiset ovat sairastuneet paljon useammin syöpään kuin muut, ja tämä voidaan liittää saastumiseen. Tällainen päästöjen laskutapa, jota komissio esittää, ei millään tavalla ota huomioon esimerkiksi liuskekaasuun liittyviä päästöjä, eh, joka, jotka ovat ympäristön kannalta haitallisia. Ja nyt komission täytyisi te, ottaa huomioon nämä asiat, joihin vielä tähän mennessä ole puututtu. Thank you. The next... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Jalk, kaksi minuuttia. President, euh, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ilmastonmuutoksen torjunta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on yksi suurista keskustelun aiheista kansainvälisesti nyt tälläkin hetkellä, kun juuri Liman konferenssi päättyi. Nyt jos halutaan mennä hyviä aikeita pidemmälle, niin keskustelu onkin monimutkaisempaa ja ehkä tässä voisin ironisesti todeta, että tämä on tällaista perulaista yksinkertaisuutta, nimittäin 2015 vuonna Pariisissa valmisteltava konferenssi lähinnä puhui aidasta ja aidan seipäästä. Puhuttiin siitä, että pitäisikö olla sitova sopimus vaiko pöytäkirja kehitysmaita varten. Ja Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä osa, kun ajatellaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa toimielimissä. Komissio on ehdottanut viittä laskuntamekanismia äh, polttoaineiden tuottajia varten, jotta voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä, kaasupäästöjä. Kyse on hyvin teknisestä laskentamekanismista, jota vastustavat muun muassa Gerbrand ja Eichhout. Ainakin tässä nämä kaksi leiriä ovat yhdessä asiassa yksimielisiä, nimittäin siinä, että juridisilla seikoilla perustellaan omia kantoja ympäristön kustannuksella. Tässä on erityisesti huomioitu Pohjois-Amerikan öljyntuottajien edut. Ja esimerkiksi kanadalainen ministeri on aivan julkisesti ryhtynyt vastustamaan EUn direktiiviä tällä alalla. 106 artikla työjärjestyksen mukaan jotkut ovat halunneet tätä asiaa horjuttaa. Tähän liittyy muun muassa tuki Jean-Claude Junckerin ehdotuksille. Tämä ei ehkä ole luomua, mutta kuitenkin hyvä toimintatapa se ei ole. Mr. Line. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Lainen, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, ei tämä ole mitenkään tehokasta polttoaineen laatudirektiivin toimeenpanoa, vaan vaarallista tuon direktiivin vesittämistä, ja olen yhtä mieltä arvostelusta, joka täällä on noussut usean otteeseen jo esille. Mikä teidät on saanut viemään lävitse tällaisen suunnanmuutoksen. Vielä jokin aika sitten teitä analyysejä, jotka osoittivat sen, että tervahiekka ilmastobilanssiltaan on huomattavasti huonompaa kuin muut samantyyppiset polttoaineet. Mikä on muuttunut? Ei varmaankaan asioiden tila. Kysymys on samasta hiekasta edelleenkin, eikä mistään uudesta hiekasta. Todennäköisesti ne on muuttunut. Ja sitä täällä ei voida hyväksyä koska ei voida ymmärtää, miksi pitäisi hyväksyä tämä muutos. Me tiedämme, että autoliikenne on hyvin merkittävä tekijä, että asialle on tehtävä jotakin. Jo 90-luvulla saattoimme nähdä, että likaiset polttoaineet tulivat markkinoille ja juuri tästä syystä tuo direktiivi tehtiin. Me saatamme nähdä, että mikä on tulossa uuden teknologian myötä, mikä liittyy myöskin tervahiekkaan, Äh, liuskekaasuun ja me halusimme tehdä erottelua paremman ja huonomman polttoaineen välillä. Ja ei ole uskottava meidän politiikallemme, jos me nyt yhtäkkiä vaihdamme linjaa. On kuultu lobbareita, heidät on nähty, heitä on saatu, heidät on saatu tuntea, mutta jos me nyt luomme ennakkotapauksen, se, että tulee uusi käytäntö, tulee samanlaisia tai asioita vielä muitakin, mikä merkitsee sitä, että ei voida tehdä politiikkaa, joka palvelee ilmastopolitiikkaa, vaan palvelee tiettyjen ryhmien etuja, ja silloin tämä parlamentti häviää tässä. Miksi? Totta kai voidaan äh, tällaista erottelua tehdä yksinkertaisin keinoin, ja äh, internetin aikana tätä ei ole kovinkaan vaikea seurata. Meidän täytyy hylätä tätä, koska on tärkeää, että ei synny mitään ennakotapauksia politiikan vesittämisestä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Turvalds, puolitoista minuuttia. Madam President, if the... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Jos komission työohjelma on identtinen sen suhteen, mitä olemme kuulleet, niin tämä kolmannen kohdan otsake lupaa seuraavaa tulevaisuuteen katsovaa ilmastopolitiikka, mutta historia osoittaa, miten kauas katsoinen tämä on. Kahdeksan vuotta sitten EU päätti Kööpenhaminan tulevaa kokousta silmällä pitäen uusista tavoitteista. Ja jäljelle on jäänyt vain fqd direktiiviä, sitä ei ole pantu täytäntöön. Ja kun otetaan huomioon, että vuosi 2020 on jo oven takana, ja Pariisin konferenssi järjestetään jo ensi vuonna, niin Eurooppa tarvitsee nyt nopeaa täytäntöönpanoa tämän direktiivin tiimoilta, jotta se voisi edetä tiellä kohti matalahiilistä taloutta. Me tarvitsemme elinkaari lähestymistavan, joka on tarkka. Meidän täytyy katsoa hiilidioksidikaasupäästöjä eri vaiheissa. Ja Euroopan unioni on jäänyt tavoitteestaan jo jälkeen myöskin investoinnit ovat tyrehtyneet me emme voi ratkaista tilannetta siten, miten tässä on ehdotettu, eli että puututtaisiin vain ja ainoastaan näihin hiilidioksidikaasu intensiivisiin aloihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja, edustaja Reid. Olkaa hyvä. Kiitos. Ehkä tavanomaiset ihmiset tästä kansainvälisestä kehityksestä hyötyvät, koska kaasun hinta laskee Kanadassa ja yhdistyneessä kun Kanadassa muun muassa avataan uusia mahdollisuuksia, joilla lasketaan energian hintaa. Toisaalta polttoaineiden hinta on hyvin tärkeä seikka niille kovasti työtä tekeville ihmisille, joiden talous on kovin niukkaa. Nyt tässä kuitenkin on tehty kaikki, mitä voidaan, jotta estetään tällainen kehitys. Komissio asettaa tiettyjä tavoitteita, jolla estetään äh, veronmaksajien etu ja heidän auttamisensa. Ja tällä on sitten todella hirvittäviä seurauksia äh, miljoonille ihmisille. Nyt esimerkiksi viime vuosien näkökulmasta voidaan todeta, että tämä tilanne on ollut ihan apokalyptinen. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Zani, yksi minuutti. Kiitos pu- puheenvuorosta, hyvä puhemies. Olen yhtä mieltä niiden edustajatovereiden kanssa, jotka tässä pitkässä yli viisivuotisessa keskustelussa sanovat, että alkuperäisiin tavoitteisiin verrattuna komission ehdotus nyt todellakin on aivan toisenlainen ja se on huononnus. Ja minä itsekin uskon suoraan sanottuna, että tämän ajan aikana tämä kompromissi on, on mennyt tiettyyn suuntaan siksi, että on ollut voimakkaita lobbyryhmiä, jotka ovat pystyneet saamneet aika voimakkaasti työnnettyä sivuun heikkoja kansalaisjärjestöjä. Tämä ei välttämättä mm, voi merkitä sitä, että nykyinen direktiivi olisi ongelma, vaan se, mitä, se, mitä me nyt tuomme tässä näitä polttoaineita, ne ei, niistä ne ovat siis, mitkä ovat pinnan päällä, vaan se, mitkä tulevat maan alta, nämä erilaiset mineraalit ja muut niihdyttävät aineet ovat ne ottavat ongelmia. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Next uh, speak. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Bierder. It's so disappointing that the Commission has felt on pettymys, että komissio on altistunut tälle painostukselle ja jättänyt tervahiekan huomioimatta kunnolla tässä direktiivissä, vaikka Euroopan parlamentti oli suosituksia sitä, siihen suuntaan antanut. Komissio on myöskin epäonnistunut siinä, että se on jättänyt huomioon, että omat vaikutusten arviointiinsa sen suhteen, miten tervahiekka päästöjen osalta vaikuttaa. Ja nyt tämä johtaa siihen, että edes vapaaehtoisesti ei voi raportoida todellisia päästöjä polttoaineista. Tämä voisi nyt johtaa siihen, että 7 prosenttia EU-hun tuodusta polttoaineesta tulee 2020 vuoteen mennessä Kanadasta kyse olisi tervahiekasta. Nyt pitäisi ottaa uudet tavoitteet 2020 vuodesta eteenpäin niin, että otetaan todella huomioon tervahiekan ympäristövaikutukset ja saastuttaminen. Jos halutaan todellakin eh, torjua ilmastonmuutosta, niin täytyy huomioida tieliikennesektorin päästöt niin kuin kuuluu. Meidän pitää katsoa, mitä me oikein poltamme. Kiitos Seuraavana edustaja Lauristin yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiinnittää parlamentin huomioon erääseen toiseen näkökantoon, joka koskee tätä direktiiviä. Se ei liity pelkästään Kanadaan, vaan myös siihen, miten meidän omat öljyntuottajamme Euroopassa pyrkivät löytämään keinot saada ympäristöystävällisempiä polttoaineita. Yksi näistä on Viron kiviteollisuus, joka on tehnyt kovasti ponnisteluja siihen suuntaan, että saataisiin aikaan tästä liuskekivestä, öljyliuskeesta ympäristöystävällisempää polttoainetta. On pyritty löytämään siis työ keinoja, joilla voitaisiin saada myöskin lisää työpaikkoja Virossa, Viron itärajalla, rajalla, joka on yhteinen Venäjän kanssa. Ja useimmat näistä työntekijöistä, jotka siellä ovat, ovat tavallisesti venäläisen mähistöön kuuluvia. Ja jos me hylkäämme tämän direktiivin, se merkitsee Virolle sitä, että työttömyys tulee kaksinkertaistumaan tuolla huonosti kehittyneellä alueella, syntyy tiettyä sosiaalista painetta, ja siksi, että tämä alue on hyvin herkkä juuri siksi, että se on lähellä Venäjän rajaa. Venäjä on, ja Venäjä on tullut yhä aggressiiviseksi Itämeren alueella. Minä toivon, että parlamentti ottaa huomioon myöskin sen, että tällä, tämäkin on tietynlainen ympäristöongelma, jos tulee tällaista sosiaalista painetta. Federley minuutti. Kiitos puhemies. Olen ehkä nuori edelleen ja edelleenkin vähän sinisilmäinen ja naivi, mutta toivon parempaa huomista. Siksi sattuu kovasti, kun huomaamme, että edistys neljän vuoden aikana komission aikaansaamana on nyt menossa heikempään suuntaan. Tämänhetkinen teksti on huonompi kuin neljä, kolme neljä vuotta sitten. Ja komissio nyt poistaa kaikki kannustimet niiltä, joilla ei mene niin hyvin, jotta heillä menisi paremmin. Tämä on yksi vaikeimpia kohtia hyväksyä. Meidän on uskottava nimittäin, että on mahdollisuuksia tehdä hyvää. Emme estä sitä, että eri polttotainetyyppejä olisi, mutta se mitä sanomme täällä on, että meillä täytyy olla erilaisia sääntöjä, erilaisia asetuksia niille, jotka eivät tee hyvin asioita ja toimi hyvin, jotta he parantaisivat toimintatapansa. Huomenna kuulemme varmasti sen, että useita hyvin tärkeitä, ympäristölle tärkeitä tekstejä vedetään pois. Toivottavasti komissaari olen väärässä, osoitatte minut olevan väärässä ja että teemme hyvää tulevaisuudelle ja ympäristölle. Kiitos. Your next speaker is Mr. Caputo. Kiitos sitten Caputo, minuutti. You, president. Kiitoksia, puhemies. Tämä komission tämä ehdotus jossa katsotaan polttoaineen laatua, se, on, se täyttää tärkeän aukon. Nyt pitää katsoa myöskin meidän tämänhetkisiä kasvihuonepäästöjämme eri polttoainelähteiden osalta. Meidän pitää katsoa myöskin näitä öljyhiakkaa joita kanalaiset tuottavat. Ne aiheuttavat huomattavia vaikutuksia myöskin ilmastoon ja päästöjä. Ja tulee tästä Euroopan markkinoille myöskin. Komission tekemä ehdotus, joka koskee tätä Euroopan polttoaineen täytöpainoslaitoa, se on ihan oikea suuntaan menevä ehdotus. Meidän pitää katsoa myöskin, kun tätä komission ehdotusta, niin ei pidä unohtaa sitä kokonaiskuvaa, johon tämä nyt liittyy, eli energiaturvallisuuteen. Venäjä, Ukraina ja Kiina, kaikki nämä pelaavat tässä mukana. Uskon, että komission pitää jatkaa työtään, jotta voidaan kehittää polttoaineita ja vähentää hiilin osuutta, jotta saadaan parempi eh, energiataso näille tuleville polttoaineille. Seuraavaksi sitten ryhmien puolesta edustaja Meisner, olkaa hyvä. Minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Tässä on nyt eh, kyse siitä, että meidän tulee vuoteen 2020 vähentää tätä päästötiheyttä näiden kasvihuonekaasupäästöjen suhteen polttoaineissa 6 prosentilla. Ja nyt täällä on todettu, että tavoitteet eivät ole kyllin kunnianhimoisia. Te sanoitte, että viisivuotisen prosessin jälkeen ja vaikutusarvion jälkeen kasvihuonekaasupäästöintensiteetti keskimäärin ehkä tulisi ottaa tässä huomioon. Ja kyllä tässä tulisi ottaa huomioon muitakin seikkoja. Siis sen, sitä vastaan, mitä te sanoitte yhtäältä tietenkin Euroopan kilpailukyky, myös tuontiriippuvuus ja tietenkin PK-yrityksemme ja niiden elonjäänti. En minä tässä Kanadan suurteollisuudesta niinkään kiinnostunut ole ja toivoisin komissiolta kyllä vielä vastauksia, arvoisa komission edustaja. Olen seurannut tätä keskustelua ja aivan ilmeisesti on niin, että nämä kunnianhimoiset tavoitteet unohdetaan, niitä ei ajeta ja se ei ole kyllä Euroopan nimistä nimissä. Thank you, Mrs. Kiitokset, edustaja Meisner. Nyt aloitamme sitten menettelyn on puhujalistaa muutaman minuutin ajan. Ensimmäiseksi puheenvuoro menee edustaja Flasikovalle. Olkaa hyvä. Yhden minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Predsedajúca, pan komisár, je veľmi dôležité, aby boli obmedzované a znižované. Kiitoksia puhemies. Minusta on kyllä tärkeää katsoa vihreitä asioita ja kasvihuonepäästöjä ja löytää sellainen strategia Euroopalle vuoteen 2020 mennessä, joka toimii. Tämä direktiiviluonnos, joka saattaa auttaa meitä, sinne on tullut sellainen direktiivi, joka ei nyt näytä osoittavan kuitenkaan mitään tahtoa olla tehokkaampi. Tämän direktiivin kuitenkin pitäisi heijastella todellista tila- tilannetta ja pitäisi olla todellisia tavoitteita. Eikä meidän pitäisi heikentää tämänhetkistä tilannetta missään nimessä. Minun mielestä kyllä komissio voisi luoda sellaisen ehdotuksen, jota voitaisiin tukea täällä talossa. Eikä saa kuitenkaan antautua loppareiden paineille. Ne, jotka ovat täällä ympäristönsuojelussa mukana, vetosivat teihin, että teidän pitää ajatella seuraavaa sukupolvea, ja pyydämme, että komissio tekee tähän liittyen korkealaatuisen ehdotuksen. Seuraavaksi edustaja Jakovic očekujem da komisija jasno predloži ono što su dva ključna. komissio sen on tehtävä selkeä ehdotus pohjautuen siihen mikä edustaa nyt avaintoimintaa Euroopan unionissa, nimittäin se, että torjutaan ilmastonmuutosta. Luonnollisesti mikä on erittäin tärkeää, se on nimenomaan kuluttajien suojeleminen, kun puhumme vaikka perunalastuista tai suklaasta, niin puhumme kuluttajien suojasta. Tässä puhumme polttoaineista. Kaikki Euroopan unionin kansalaiset käyttävät polttoaineita. Ja olen varma, että joku, joka todella ajaa vihreää taloutta, niin puhumme tässä nyt Virosta ja sen taloudesta. Meidän on autettava heitä, emmekä voi tiettyjen ominaispiirteiden vuoksi jättää ihmisiä työttömiksi. Seuraavaksi edustaja Andersson, olkaa hyvä. Thank you. Well, I... Kiitos. Mielestäni tähän keskusteluun on liittynyt hyvin paljon teho, tekopyhyyttä. Mielestäni on todella yllättävää, että 94 prosenttia liikennekuljetussektoristamme on riippuvaisia öljystä ja silti komissio toteaa, että nämä toimet eivät olisi laillisesti pitäviä. Ja tässä tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen, polttoaineiden kehittämiseen panostetaan yhä enemmän ja silti torjutaan ne edistyksellisiä toimia, kuten tämä ehdotettu toimi. Mielestäni tämä on naurettavaa. Erityisesti polttoaineen laatudirektiivin äh, äh, kappale 44. Kuinka voi olla niin, että se, mitä meillä tässä pöydällä on, ei olisi osa direktiiviä, eli varmistaa äh, ympäristönsuojelun vähimmäistaso polttoaineidenkin suhteen. Minä tässä tuen sitä, mitä SD-ryhmän kollegat ovat äh, sanoneet, samoin kuin monet muutkin. Kiitos. Thank you. The next speaker is... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kallas. Uh, thank you, Mrs. Chair. Kiitos puhemies. Minusta on tärkeää pitää mielessä se, mitä haluamme saavuttaa tällä, nimittäin vähentää hiilidioksidipäästöjä. Virolla on sellainen erityispiirre, että sillä on myös liuskekaasua käytössään ja se on hyvin saastuttava energiamuoto ja siksi halutaan muuttaa tämän sektorin rakennetta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Komission hy- ehdotuksen hyväksyminen vaarantaisi tämän uudistuksen ja se lisäisi saastumista, ei vähentäisi sitä. Venäjästä riippuvuuden vähentäminen on myös tärkeää. Se, että hylätään tämä ehdotus, johtaisi siihen, että esimerkiksi työvoimaa virtaisi Viron äh, pohjoisista osista äh, Venäjälle. Minä haluan vihreämpää sektoria, mutta minusta komission ehdotuksen hylkääminen tällä viikolla ei saavuta tavoitetta. Kiitos. Sitten edustaja Ferreira. Bardzo chciałem podziękować. Otóż, otóż ja na kanwie tej debaty chciałem bardzo wyraźnie podnieść... Kiitoksia puhemies. Tähän keskusteluun pohjautuisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin käsittelisin sitä, että me kiinnitämme paljon huomiota täällä polttoaineen laatuun, mutta uskon, että meidän pitäisi kiinnittää huomiomme myös energiaturvallisuuteen. Sillä toisaalta totta kai laatu on tärkeä asia, mutta toimitusvarmuus on myös vielä tärkeämpi asia, joten meillä pitäisi olla yhteinen politiikka tällä alalla, ettei nyt jossa pyritään kahteen tavoitteen, siis laatuun ja turvallisuuteen. Ja sitten toinen asia. Vuoteen 2020 tarvitaan eniten tutkimukseen ja kehitykseen rahoitusta. Ja uskon, että nämä resurssit, joita meillä on, meidän pitäisi myös löytää lisärahoitusta tämän kaltaiselle tutkimukselle, joka pyrkii siihen, että päästöjä vähennetään. Kiitoksia. Edustaja Zemke, vaikka en pyytänyt teitä puhumaan, teitte sen silti. Olitte kuitenkin listallani. Nyt palaamme edustaja Freiraan. Olkaa hyvä. Nyt on teidän puheenvuoronne. Kiitoksia, puhemies. Nyt on siis minun vuoroni. Komission luonnos, mitä tulee polttoaineen laatuun, on itse asiassa ristiriidassa teidän ilmastonsuojelu- ja energiamuutosretoriikkanne kanssa, kun väitätte haluavan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja tässä ei voitaisi perinteisiä polttoaineita äh, käyttää samoin kuin ennen teidän äh, profiilin, tai siis näiden äh, fossiilisten polttoaineiden konventionaalisten ja ei-konventionaalisten äh, kasvihuonepäästöprofiili on tunnettu. Ja nyt äh, asiaa käsitellään aivan väärällä tavalla. Meidän täytyisi olla hyvin säästäväisiä näiden polttoaineiden suhteen. Ja komission ehdotus ei kyllä tähän tavoitteeseen edes pyri. Ajatellaanpa nyt pöytäkirjaa, joka käsittelee ää, raaka-aineiden käyttöä. Tämä oli vuodelta 2002, kiitos. Jai. Viimeinen puhuja on edustaja Moi. Grazie, signor Presidente. Allora, io... Kiitoksia, puhemies. Minä kysyn sitä, että kun Euroopassa tasolla tehdään tällainen direktiivi, direktiivi, niin se muuttaisi myöskin sen ympäristövaikutuksia. Ja pyydän tässä, että tuettaisiin sartiinia samalla. Siellä on paljon näitä öljyjalostamoja, jotka käyttävät juuri öljyhiekkaa tuotannossaan. Joita kuitenkin tällä alueella pitäisi eh, suojella ympäristöä, koska tämä on turismikohde. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Päätän tämän menettelyn. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komissaari Moendas. Uh, Arvoisa puhemies, kiitoksia uh, arvoisat edustajat. Kiitän tästä keskustelusta ja haluan vielä korostaa, että tämän ehdotuksen tarkoitus on kasvihuonepäästöjen. Uh, päästöjen vähentäminen kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tässä tarkoitus on tieliikenteessä vähentää hiilipäästöjä. Ja tässä ei puututa mihinkään tiettyyn polttoainetyyppiin, mutta otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöt. Minä olen tässä pannut huolella merkille kaikki ne erilaiset mielipiteet, joita täällä on kuultu. Esimerkiksi äh, kauppaneuvottelut äh, tilanne vuoden 2020 jälkeen ja niin edelleen. Ja minä välitän äh, komission jäsenkollegalleni Ari Jaskanietelle teidän viestinne. Kiitos ova puhemies. Kiitos komissaari. Päätän keskustelun tästä aiheesta. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on liikenteenharjoittajien hyvämaineisuuden arviointi.